malttamaton saamaan enemmän tuloksia myös tänä syksynä tällä saralla. Grazie, komissaari. Kiitos komission jäsenelle. Keskustelu päättyy äänestys huomenna kello 11.30. Ora l'ordine del giorno reca la... Seuraavaksi esitys, esityslistan meillä on Janakunakiksen mietintö naisyrittäjyys pienissä ja pk-yrityksissä. La parola alla relatrice per... Thank you. As governments... Kiitos. Nyt hallitukset kärsivät taloudellisesta talouskriisistä ja yksi suurista resursseista yrityksissä, jotka voivat, joka voi luoda hyvinvointia taloudelle on naisissa. Jos katsotaan PK-yrityksiä, niin siellä aika usein johtajina on miehiä, joka tarkoittaa sitä, että suuri osa väestöstä ei pääse käyttämään potentiaaliaan hyväksi. Tässä mietinnössä otan esille naisten asema pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Naisilla edessä on eri jäsenvaltioissa erilaisia ongelmia pyrkiessään tavoitteisiinsa. Tässä mietinnössä otetaan myös huomioon se eh, panostus, joka naisilla voi olla paikallisesti ja myös Euroopan laajuisesti talouden kehitykseen. Naisilla pitäisi olla oikeus valita, eh, mikä eh, heidän roolinsa on kodissa ja yhteisössä. Eh, monet haluavat menestyä työelämässä ja myös perheessään. Ja me haluamme tämän mietinnön kautta luoda suuntaviivoja ja hyviä käytänteitä, jotta jäsenvaltiot antavat, voisivat antaa mahdollisuuden naisille menestyä molemmilla aloilla. EU:ssa on erilaisia lähestymistapoja naisten tukemiseksi yrityksissä kun tein tutkimusta, niin huomasin, että yritysten perustaminen on eri jäsenvaltioissa yhtä lailla vaikeata naisilla. Hyvin usein tämä mekaniikka puuttuu, kompetensseja ei ole, ei löydy helposti apua, rahoituslaitokset eivät kovasti ole myötätuntoisia. Näiden ongelmien edessä ehdotan joitakin tarkistuksia ja muutoksia. Ensinnäkin käytettäisiin paremmin rahoitusmahdollisuuksia, joita naisille on käytettävissä, jotta pystyttäisiin tasapuolisesti saamaan rahoitusta. Sitten kansalliset koulutusohjelmat nuori yrittäjille, naisten yrittäjyys tai harjoittelumahdollisuudet ja niiden tukeminen jo yliopisto opinnoissa. EU:ssa on olemassa tämmöinen vapaaehtoinen järjestelmä jonka perusteella tämmöiset naispuoliset yrittäjälähettiläät tukevat naisia yritysten perustamisessa. Haluan kiittää varjoesittelijöitä omista, omista huomioistaan ja kommenteistaan. Me pyytämme kohdista 34, 44 ja 46 kohta kohdalta e, erillistä äänestystä, koska ne liittyvät hallintoneuvostojen naisedustustoon tai johtokuntien naisedustusta, mutta ne eivät oikeastaan liity tähän PK-yrittäjyys mietintöön. Minä olen 25 vuotta jo pitänyt yritystä ja tiedän millaisia ongelmia käytännössä tulee vastaan, jos haluaa toimivan yrityksen perustaa. Toivon, että mietintöni saa Euroopan parlamentin tuen ja että sitä voidaan käyttää pohjana tueksi naisille, jotka haluavat tällä alalla edistyä. Ja vaikka rajoituksia ja, ja vaikeuksia on, niin naiset selkeästi ovat osoittaneet, että he pystyvät toimimaan myös yritysjohtajina Naisten potentiaalin tunnustaminen ja heidän tukeminen eh, jo, eh, tässä, tässä toiminnassa on tärkeää koko EU:ssa. Tämä ei Tämä paitsi rohkaisee naiset liittymään eh, yritysmaailmaan, mutta sitten kun he siellä ovat, niin heillä on siellä yhdenvertaiset toimintamahdollisuudet ilman sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Grazie. La... Kiitos. Edustaja Bastos. senhora presidente começo por felicitar a relatora pelo seu trabalho. Eh, puhemies eh, kiitoksia haluan onnitella esittelijää hänen tekemästään työstä ja haluan ilmaista siitä kiitollisuuteni. Eh, tässä on, on ollut erittäin, erittäin äh, tärkeä pohjavire, tämä PK-yrittäjyys. Äh, naisten käsissä on erittäin äh, olennaista näinä päivinä, jos ajatellaan kaiken kaikkiaan PK-sektorin kohtamia vaikutuksia. Siellä on kuitenkin piilee suurin osa työpaikoista ja se on Euroopan kasvun ähm, veturina ollut kuitenkin naisten yrittäjyys kannustimineen on erittäin tärkeää tämän sektorin eh, virkeäksi eh, toiminnaksi, toimimiseksi ja työpaikkojen turvamiseksi. Naistenhan pitää kyetä kuitenkin eh, sovittamaan yhteen työn ja perheelämän vaatimukset. Tarvitsemme yhden, yksimielisyyttä myöskin näiden toimenpiteiden rahoittamisesta Erittäin tärkeää on äh, myöskin muu yritystoiminnan rahoituslähteiden saatavuus, mikrolainat ja näin poispäin. Ja tässä tähän äh, loppuun haluaisin kohdasta 46 vielä mainita jurista ja johdonmukaisuussyistä olemme halunneet tästä äänestää erikseen. Ei, minulla tietenkään ole mitään äh, miesten ja naisten yhteisedustusta vastaan. Se on erittäin tärkeä johtokunnassa tietenkin. Kiitos. Muistuttaisin, että tässä menettelyssä aika kutakin kohden on minuutti, eli otatkaapa puheaikaa. Seuraavaksi puheenvuoron edustaja Nikolasik. Grazie. A samostatná zárobková činnosť v porovnaní s klasickým zamestnaneckým... Kiitos. Naisten työllisyys yrittäjinä on ehkä joustavampaa kuin tämmöinen klassinen palkkatyö ja, ja mahdollistaa ehkä paremman perheen ja työelämän yhteensovittamisen. On kuitenkin surullista, että vain yksi kymmenestä naisesta EU:ssa toimii yrittäjänä, vaikka naisista 60 prosenttia edustaa tai yliopisto-opiskelijoista 60 prosenttia edustaa, on naisia. Ja tämä tarkoittaa, että tarvitaan parempia tukia naisille, tämmöisiä pienluottoja, jotta naiset, jotka niin haluavat, voivat perustaa oman yrityksensä. Pitäisi olla jäsenvaltioissa toimenpiteitä, jotta että jäsenvaltioissa myös rahoituslaitoksia kannustetaan tähän. Grazie. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Tanchila. E- Kiitoksia, puhemies. Kun ajatellaan nykyistä talous- ja rahoituskriisiä ja miten se vaikuttaa Euroopan unioniin, niin se on vain pahentanut niitä vaikeuksia, joita naisyrittäjillä on varsin kun ovat aloittamassa uraansa. Me tiedämme kaikki, miten tärkeitä pk-yritykset ovat Euroopan unionin taloudelle. Yli neljännes pk-yrityksistä on nimenomaan työttömien perusta. Minä esittäisinkin, että tulevissa budjeteissa annetaan yrittäjille parempaa tukea myös naisille ja nämä pitäisi olla tarjolla kaikille naisille mitään syrjintää. On lisäksi erittäin tärkeää, että yrittäjiä tuettaisiin enemmän työmarkkinoilla, varsinkin naisia, kun on tarjoutu, tarkoitus tarjota myös hyvistä käytänteistä esimerkkejä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Flasikova. s musíme ešte aj. E, kiitoksia e, puhemies, herra komissaari. Meidän täytyy valitettavasti e, todeta, että tänäkin päivänä naisia syrjitään työmarkkinoilla myös Euroopan unionin sisällä. Me puhumme tietysti Eh, tasa-arvosta, mutta naisilla on huomattavasti huonommat mahdollisuudet eh, perustaa mm, yrityksiä. Meillä eh, matkalla on paljonkin esteitä, mitä tulee paitsi tiedotukseen ja vastaaviin. Naisten mahdollisuudet ovat hyvinkin rajoitettuja mitä tulee erityisesti juuri PK-sektorin yrityksen perustamiseen. Naisten kykyjen valjastaminen tarjoaisi paljon potentiaalia yhteiskunnalle. Meidän tulisi motivoida naisia, kannustaa naisia ryhtyä yrittäjiksi. Ja tässä sitä kautta voitaisiin tasoittaa naisten ja miesten tasa-arvoa. All'onorevole Ticau. Kiitokset, edustaja Tikau. Mulțumesc, doamnă președintă. Statisticile arată că dat... Kiitos puhemies. Tilastojen mukaan talous- ja rahoituskriisi on johtanut siihen, että naisyrittäjillä on enemmän ongelmia. Nyt komissiota, jäsenvaltioita ja paikallisviranomaisia kehotetaan käyttämään hyödyksi rahoitusmahdollisuuksia, kuten Progress-välinettä, joka voi tarjota 25 000 euroa – mikroluottoa pienten yritysten perustamiseksi. Jotta naiset voivat ryhtyä yrittäjiksi, niin heidän pitää saada pääsy myös tietotekniikan ratkaisuihin. On hyvin tärkeää, että, että naisille tarjotaan lastenhoito tukea. Ja sen takia komissiossa ja jäsenvaltioissa pitäisi huomioida myös yli 50 huomiot naiset, jotta nämä voisivat perustaa omia yrityksiä. Ja ehkä heille pitäisi olla jopa oma erityinen ohjelmansa. Kiitoksia edustaja Figueiredo. Brigada. A crise atual está a atingir de forma particularmente... Kiitoksia kovasti nykyinen kriisi vaikuttaa varsinkin naisiin, varsinkin sellaisiin naisiin, joilla ei ole kunnon toimeentuloa. Työllistymisen aste on alhainen ja epävarmojen työsuhteiden määrä on suurempi. Se ei auta naisia mitenkään ja siksi se vain pahentaa syrjintää, joka kohdistuu naisiin. Jos ajatellaan nimenomaan tätä taustaa vasten, niin siksi Moni haluaa myös itse työllistää itsensä. Heille tulee tavallaan seurotyöpaikkoja ja se merkitsee sitä, että he joudutaan yhä enemmän tekemään työtä. Ja näin muut työnantajat kaihtavat sosiaalista vastuutaan. Tämä saattaa kuitenkin myös vääränlaiseen itsetyöllistymiseen huonommassa asemassa. On totta, että mikroyritykset perustuvat naiset tarvitsevat tukeamme ja meidän täytyy puolustaa heitä kaikenlaista syrjinnältä. Siksi haluamme korostaa tätä tarvetta, ainakin on totta joitakin toimenpiteitä, jotka täällä on mainittu. Grazie. Kiitos. Edustaja Vasescu. Vă mulțumesc mult, doamnă președinte. IMM-urile joacă un rol fundamental eh, pienet ja keskisuuret yritykset näyttelevät äh, olennaista roolia taloudellisessa kasvussa, työpaikkojen luomisessa ja sosiaalisessa yhdenmukaistumisessa. Äh, naisten osuus äh, yritysmaailmassa on vain 30 prosenttia Euroopassa tämä on syrjintä, koskettaa paitsi naisia myös taloutta laajemminkin. EU tarvitsee lisää Kannustin ohjelmia naisille, yrittäjänaisille erityisesti. Erityisesti virasto olisi hyvä ajamaan tällaisten naisten vetämien yritysten asiaa. Kannattaisi myöskin tällainen eurooppalainen, eurooppalainen tietokanta luoda, jotta sitten yrittäjän naiset saisivat reaaliaikaista tietoa alastaan. Samoin äh, paikallisesti, kansallisesti, valtakunnallisesti EU-tasolla heidän tukeaan tulee tehostaa. Grazie, la parola. Kiitos. Edustaja Vaska. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážený pán e, komisár. Úvodom chcem povedať... Hyvä komissaari, haluaisin tähän aluksi sanoa, että arvostan sitä, että Euroopan parlamentti pyrkii ja ponnistelee parantamaan naisen asemaa yhteiskunnassa. On tullut erilaisia mietintöjä ja suosituksia, joilla pyritään saamaan jäsenvaltioihin parempaa lainsäädäntöä, jolla tuetaan naisia yhteiskunnassa ja yrityksissä, eh, valtionhallinnossa, kotitalouksissa. On kiistatonta, että nämä Euroopan parlamentin ponnistelut ovat myös johtaneet tuloksiin, mutta naiset yrittäjinä. Sen osalta meidän pitäisi katsoa hieman ehkä tutkimustuloksia ja, ja seurantaa, mitä toimenpiteillä on saatu aikaan ja mitkä toimenpiteet sitten toisaalta ovat, ovat valuneet hiekkaan. Tällaisen arvioinnin jälkeen voitaisiin kehittää vielä toimenpiteitä ja vielä paremmin arvostaa naisia yrittäjinä. Grazie. Kiitos. Seuraavaksi Metsaaros. Köszönöm, elnök asszony. A pénzügyi és gazdasági válság tovább mélyítette a vállalkozók, köztük sok... Kiitoksia, puhemies. Talous- ja rahoituskriisi on yrittäjän asemaa vain huonontanut, varsinkin naisyrittäjän asemaa. Alle 25-vuotiaat ja yli 50-vuotiaat ovat erityisen hankalassa asemassa. Siksi olisi kiinnitettävä erityistä huomiota näihin ikäryhmiin, varsinkin siitä syystä, että he voivat kuitenkin tarjota valtavan potentiaalin työllisyyden kohentamiseksi. Tätä potentiaalia ei kuitenkaan vielä hyödynnetä, siksi heille on tarjota uusia mahdollisuuksia työllistymiseksi myös yrittäjinä. Tämän myötä me pystymme paremmin käyttämään EUn voimavaroja. Pitäisi luoda sellaiset edellytykset naisille, että he voivat saattaa yhteen perhe- ja työelämänsä. Naisyrittäjien asemaa on vahvistettava, varsinkin kun ajatellaan tätä nykyistä taloudellista tilannetta. Grazie. Kiitos. Mm-hmm. La parola all'onorevole Nevedalova. Edustaja Nevedalova. My ženy máme stiaženú situáciu na trhu práce z dôvodu pretrvávajúcej diskriminácie. Me eh, olemme hankalassa eh, tilanteessa työmarkkinoilla, koska siellä esiintyy eh, edelleen sukupuolen perustuvaa syrjintää, perhe-elämä asettaa myös omat vaikutukset. Naiset eivät pääse yrittäjiksi kovinkaan helposti. Kansiksi tämä mietintö on varsin tervetullut osoittaa, miten tärkeää on kannustaa naisia, niin että hekin tievät, että heillä on todellakin meidän tukemme pyrkimyksessään jos ajatellaan tätä Erasmus-ohjelmaa ja uusien äh, yrittäjänaisten äh, koulutusta, se on erittäin tärkeässä roolissa siinä. Uusissa äh, jäsenmaissa kehotan löytämään uusia keinoja niin, että naisilla on tasapäiset mahdollisuudet hyödyntää, hyödyntää rahoitus- ja tuki toimenpiteitä, että naiset saavat sitten yhtä lailla käsiinsä sitten tarpeellisia apuvälineitä, jotta pystytään ongelmat kansainvälisesti ratkaisemaan. Kiitos. Edustaja Papadopoulos. President. Σωστά η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει την ανάπτυξη της γυναικείας... Aivan oikein Euroopan unioni haluaa käyttää myös naisten panosta yrittäjyydessä niin, että voitaan heidän pk-yrityksien tukea rahoituksessa, mutta tässä tarvitaan enemmän vielä tukea. Ei riitä, että me saamme aikaan yhdenvertaisuuden, vaan meidän täytyy pystyä jotenkin saattamaan yhteen myös perhe- ja työelämän. Se on toteutettava, mutta tämän lisäksi naisten täytyy pystyä nauttimaan myös tuista. Esimerkiksi koulutuksesta, tekniikasta. Tämän lisäksi me tarvitsemme myös toimenpiteitä, joiden avulla voidaan tukea tätä koulutuksessa, niin että naisen asema olisi vahvempi. Grazie. Kiitos. Sitten edustaja Vertman. papadakis für diesen wichtigen bericht sehr danken. Haluan kiittää tästä tärkeästä mietinnöstä. Tänäkin päivänä EU:ssa on enemmän mies- kuin naisyrittäjiä. Tämä naisten naisyrittäjyyden keskittyvä virasto olisi hyvin tärkeä meilläkin, jotta EU-ssa eh, e saadaan eh, kauttaaltaan enemmän naisia. Naiset ovat monialaisia ja pystyvät eh, hajottamaan itseään enemmän ja se on tänä päivänä hyvin tärkeää. Tämä on myös yrityselämässä. Paikallisella, alueella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla pitää saada erilaisia tukijärjestelmiä ja niitä pitää laajentaa. Kiitos. Grazie, la parola. Kiitoksia. Sitten komission jäsen Tajani, olkaa La commission proposi... Komissio on konkreettisia toimia esittänyt että voidaan eristää naisyrittäjyyttä. Myös yrityksiä koskevan lainsäädäntöpaketin yhteydessä. Me olemme myös yrittäjää lähettiläitä käyttäneet verkostossa jo 2009 vuonna. Lisäksi olemme myös kehottaneet yrittäjiä kampanjoimaan paikallisemmin, että kaiken ikäisiä voidaan keho- rohkaista ryhtymään yrittäjiksi ja perustamaan yrityksiä. Tämä on erittäin tärkeää kun on nähty, että joku on jo perustanut uuden yrityksen. Nyt meillä on 320 tällaista yrittäjää lähettiläistä 22 eurooppalaisessa maassa. Verkosto on ollut menestys. Jo ensimmäisenä vuonna se on ylittänyt tavoitteensa ajatellen, miten paljon eri tilaisuuksia on järjestetty tai mitä paljon yleisöä on saanut. Yli 1700 naisyrittäjä on ollut mukana tässä monissa maissa. Moni lähettiläs sitä paitsi on ylittänyt tehtäväkuvansa eri kampanjoinnissa. He ovat osallistuneet aktiivisesti tukemalla uusien yritysten perustamista heidän työnsä ansioista kuudessa maassa, joka, jotka ovat osallistuneet. Meillä ei ole tietoja muista maista nimittäin, niin yli 110 naisen johtama yritystä on perustettu. Komissio valmistelee 15 marraskuuta varten myös kampanjansa aloittamisen naisyrittäjä koskien. Se kohdistuu naisyrittäjiin, jotka ovat jo aloittaneet toimintansa. Me haluamme nyt saada heidät liikkeelle niin, että he voivat olla myös tukijoina uusille yrittäjille. Mentoreina toimiessaan he antavat ohjeita ja tukea eri vaiheissa, kun yritystä hoidetaan. Heidät valitaan kansallisella tasolla eri osapuolten voimin, jotka yrittäjät itse ovat valinneet. Kiitos. Grazie. Kiitos. Keskustelu päättyy. Äänestys toimitetaan huomenna kello 11.30. Nyt esityslistan mukaan meillä on mietintö Edith Bauerilta, eläkeikäläisten naisten tilanne.